yes

on saatu muutoksia valiokuntiin ja valtuuskuntiin ja tämä ilmoitetaan pöytäkirjoista ja nämä muutokset astuvat tämän ilmoituksen myötä voimaan. Teillä on saatavissa ne eilisen istunnon pöytäkirja. Onko siihen vastalauseita? Jos ei, näin pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavaksi Holmajerin ja Gardia Saval Ruvialin mietintö Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020. Mutta jäsen Holmeier ei taida vielä olla paikalla, joten voisimme aloittaa Gardia Saval Ruvialin puheen vuorolla. Kertoisin kuitenkin vielä, että mitä tulee sinisiin kortteihin, ja puheenvuoropyyntöihin ja spontaaneihin Puheenvuoropyyntöihin näitä voi esittää sähköisesti ja tarvitsette tähän äänestyskorttinen. Jos haluatte pyytää spontaanisti puheenvuoroa, voitte tehdä sen välittömästi, ei tarvitse odottaa keskustelun loppuun asti. Nyt Gardia Saval Rubial esittelijänä saa puheenvuoron. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, komissaari, puheenjohtaja huomaama. Me äänestämme euro- talousarviosta, mutta se on vain yksi prosentti EUn BKTstä jotta se mahdollistaa Euroopan unionin politiikojen rahoittamisen. Ja tämän parlamentin käsittely tulee vahvistamaan niitä, joita me pidämme painopisteinä. Ja me olemme eh, esittäneet maksimia, jota rahoituskehys meille sallii. Ja meidän täytyy ennen kaikkea tehostaa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Ja se on tärkeimpiä haasteita, joita meillä tällä hetkellä on. Me olemme vahvistaneet kaikkia niitä budjettikohtia, jotka liittyvät eh, ilmastonmuutokseen infrastruktuureihin jotka, eh, eh, ja teknologiaan, jotka mahdollistavat tulevaisuuden prioriteetit ja me olemme, haluamme myöskin tukea kaikkia niitä ohjelmia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Ja Myöskin me, yri, me olemme luvanneet nuorisolle, että me haluamme jatkaa nuorisotakuuta ja myöskin me haluamme myöskin tehostaa Erasmus-ohjelmaa, jotta entistä useammat nuolet nuoret voivat päästä siitä näyttämään. Meidän täytyy myöskin muistaa viljelijät, jotka ovat uhreja ja meidän täytyy lievittää myöskin EUn talousarvion keinoin heidän tilannettaan. Myöskin tarvitsemme lisää tukea pakolaisten vastaanottoon. Ja ne maat, jotka ovat tilan, tässä tilanteessa, tarvitsevat meidän solidarisuuttamme päivittäin. Ja he, ja meidän täytyy myöskin tukea EU, YK virais, virastoja niiden tuessa pakolaisille. Me tarvitsemme modernin Euroopan ja sellaisen, joka voi vaikuttaa kansalaisten elämään. Ja haluaisin erityisesti korostaa niitä politiikkoja, joita EU toteuttaa. Ne eivät perustu vain komisin komission, neuvoston ja parlamentin työhön. Meillä on myöskin muita avaintoimielimiä, jotka että, eh, jotka ottavat huomioon kaikkien sektoreiden toiminnan. Ja kaikki eh, nämä toimielimet EU-ssa tarvitsevat riittävästi edellytyksiä niin henkilöstö- ja muiden, muiden resurssien kannalta. Ja ei ole hyvää hallintoa, hyvää taloushallintoa, jos me leikkaamme niiden voimavaroja. Alueiden komitea joka on paikallis- ja alueviranomaisten eh, instituutio ja se antaa Euroopan union,